Hello everyone. Hei kaikille. Avamme iltapäivän kokouksen ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi ministeri Beate Hartinger-Kleinin. Hän on Itävallan työvoima, sosiaaliasia ja terveysministeri Haluan onnitella Itävaltaa puheenjohtajakauden alusta. Tämä on kolmas puheenjohtajakausi. Vuonna 1998-1996 olivat edelliset kaudet. Teidän mottonanne on Eurooppa, joka suojelee. Sehän on inspiraationa meille kaikille. Haluan toivottaa teille kaikkea hyvää seuraavalle puolelle vuodelle. Puheenjohtaja valtio, tai tämä kausi pidetään juuri ennen Eurooppa-vaaleja, ja tärkeitä aiheita on saatava sitä ennen päätökseen. Tämä on luonnollisesti haaste. Teemme kansanne yhteistyötä, jotta näissä tavoitteissa onnistuttaisiin. Olemme jo saaneet näistä haasteista tänään merkkejä. Te käsittelette, arvoisa ministeri, oman salkkunne alaisuuteen kuuluvia kysymyksiä, myös ilmastokysymyksiä, koska ministeri Köstinger ei voi olla hyvästä syystä tänään paikalla. Aivan niin kuin tavanomaista on, puheenjohtajakauden alussa ministeri esittelee puheenjohtajakauden pääpainopisteet ja tämän jälkeen käymme valiokunnan jäsenten kanssa keskustelua keskeisistä kysymyksistä. Ennen kuin annan ministerille puheenvuoron, niin haluaisin nostaa esille meille tärkeän aiheen täällä ympäristövaliokunnassa, nimittäin terveysohjelma. Niin kuin tiedätte, komissio on ehdottanut, että tämä ohjelma olisi sosiaalirahasto plus ohjelman alaisuudessa. Me katsomme, että tämä olisi virhe, koska ohjelmien ja rahaston tavoitteet tavoitteet ovat hyvin erilaiset kuin tämän terveysalan ohjelman tavoitteet. Sillä on aiemmin ollut rajalliset varat, mutta tästä huolimatta se on tarjonnut EUlle huomattavasti lisäarvoa, nimenomaan kansalaisten kannalta. Näkyvyydessä menestettäisiin, jos tämä ohjelma olisi osana laajempaa kokonaisuutta, joka on 20 kertaa suurempi ohjelma. ohjelma tulisi pitää erillisenä ohjelmana ja pyytäisimme neuvoston tukea tässä tärkeässä asiassa. Pitemmittä puheitta. Tervetuloa ministeri. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Ja Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan varapuheenjohtajat, arvoisat koordinaattorit, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ja myöskin Arvoisat tulkit siellä takana, paljon kiitoksia teidän tulkkeistanne. Oikein paljon kiitoksia mahdollisuudesta tänään tulla tänne kertomaan teille Itävallan puheenjohtajakauden prioriteeteista kansanterveydessä, lääkkeissä, lääkinnässä, laitteissa, elintarviketurvallisuudessa, ympäristö- ja ilmastokysymyksissä. Tämä epätavallisen laaja aihepiirien kirjo johtuu siitä, että jo omien hyvin laajojen aihepiirien ja salkkujeni ohella. Tulen esittelemään myöskin kahden kollegan salkun. Ministeri, niin kuin jo sanoitte, puheenjohtaja Elisabeth Köstinger, joka on vastuussa ympäristö- ja ilmastokysymyksistä. Niin 8. heinäkuuta äh, hän sai pojan. Ja hän on nyt äitiyslomalla ja minä nyt sitten edustan häntä täällä. Ja tietysti tämä on minulle ilo. Tämän lisäksi edustan myöskin Josef Mooseria, joka on vastuussa puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenneajoneuvojen edistämisdirektiivistä. No, meille puheenjohtajavaltiona on äärimmäisen tärkeää käydä avointa vuoropuhelua teidän Euroopan parlamentin kanssa yhteislainsäätäjänä. Tässä mielessä äh, itsestään selvästi mielellään olen käytettävissä ne kysymyksien osalta tämän esityksen jälkeen. Ja pyydän ymmärtämystänne, koska tämä on niin laaja aihepiiri, jos en pysty kaikkiin kysymyksiin vastaamaan. Ja totta kai vastaukset toimitamme sitten jälkikäteen ennen kuin nyt kerron teille puheenjohtajakautemme prioriteeteista ja painopistealueista. Haluaisin tässä kiittää erittäin sydämellisesti Bulgarian puheenjohtaja valtion työstä ja tuesta tämän trion aikana. Äh, Itävalta nyt heinäkuun alussa jo kolmatta kertaa, niin kuin puheenjohtaja sanoi, on neuvoston puheenjohtajana ja nyt hyvin tärkeänä hetkenä välittömästi ennen Euroopan parlamentin vaaleja toukokuussa 2019 odotu, odotukset ovat, että äh, lainsäädäntö kysymykset saatetaan päätökseen tai niitä saadaan edistettyä mahdollisimman pitkälle. Yhteislainsäätäjänä Euroopan parlamentin näkemys ja tuki äh, on äärimmäisen tärkeää nimenomaan terveydenhuolto, lääkeaine ja ympäristöpolitiikassa. Neuvoston ja parlamentin täytyy entistä enemmän keskittyä rakentavalla tavalla näihin tärkeisiin lainsäädäntökysymyksiin, jotta niihin voidaan löytää yhteisiä ratkaisuja. On itsestään selvää, että puheenjohtaja kaudella voidaan saavuttaa edistystä ainoastaan silloin, jos toiminta tapahtuu EUn yhtenäisyyden kautta Itävallan koska se on keskellä EUta ja sillä on myöskin perinteinen rooli siltojen rakentajana niin sen tarkoituksena toimia tässä edistävällä tavalla. Itävalta toimii tässä myöskin jo vuoden 2016 esitetyn moton kautta Eurooppa, joka suojelee. Tämä oli Junckerin puheenvuorossa. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionia, saada kansalaisia lähemmäksi ja myöskin saada ihmiset luottamaan jälleen kerran Euroopan unioniin. Haluan nyt päästä näihin aihekohtaisiin painopistealueisiin. Painopistealue puheenjohtajakaudellamme on kilpailukyvyn ylläpitäminen ja digitalisaation Otto Ja kun terveysministerit tapaavat 10. ja 11. syyskuuta epävirallisesti Viinissä, niin siellä me käsittelemme tätä aihetta enemmän. Tässä äh, ovat tietysti triokumppaniemme Viron näkemykset. Tässä puhutaan nimenomaan neuvoston päätelmistä terveydenhuollossa, äh, digitaalisessa yhteiskunnassa ja tässä myöskin Tärkeää on tietysti myöskin digitaaliset kysymykset äh, terveydenhuollossa. Ensimmäinen painopistealue on investoinnit digitaaliseen terveydenhuoltoinfrastruktuuriin sekä julkisten varojen käyttö terveydenhuollossa ajon tasolla. Toinen painopistealue tässä epävirallisessa ministerineuvostossa on äh, sääntelyyn ja huolto politiikkaan liittyvät haasteet eurooppalaisessa lääkkeiden lupamenettelyssä. Tässä yhteydessä keskustelu terveysministerien ja Euroopan lääkeviraston johtajan Guido Raasin välinen keskustelu on tarkoitus järjestää. Lainsäädäntöpuolella me keskitymme seuraavaan aiheeseen. Keskustelu terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevasta asetusehdotuksesta. Mm, suhtaudumme siihen myönteisesti ja tulemme käymään tästä intensiivistä keskustelua valmistelmissa toimissa. Tavoitteemme on saada yleinen pohja tälle. Ja tähän mennessä on jo tarkoitus perustaa kahdeksan työryhmää. Jo identifioidut jäsenvaltioiden esittämät ongelma-alueet otetaan tässä huomioon ja näiden pohjalta pyritään samanaikaiseksi yhdessä uusi teksti jäsenvaltioiden kanssa. Me olemme jo viime viikolla pyytäneet, että jäsenvaltiot esittävät konkreettisia tekstiehdotuksia, jotta voimme myöskin tässä ottaa huomioon parlamentin näkemykset tässä asiassa. Tämän lisäksi Itävallan puheenjohtajavaltio tulee käsittelemään rokotusaihetta. Komission eh, esittämät suositukset eh, liittyen vahvistettuun yhteistyöhön eh, rokottamalla vältettävien sairauksien ehkäisemisestä mm, on tarkoitus järjestää joulukuussa. Tarkoituksena on myöskin uudistaa elintarvikelainsäädännön perusperiaatteet. Tässä meillä on suunnitteilla, että jatkamme neuvotteluja intensiivisesti, jotta mahdollisesti marraskuussa sitten saamme mandaatin, neuvottelumandaatin Euroopan parlamentin kanssa. Bulgarian puheenjohtajakaudella alkaneet kolmikanta neuvottelut väkevistä alkoholijuomista. Tätä keskustelua tullaan jatkamaan ja mahdollisuuksien mukaan päättämään. No sitten neuvottelut juomavesidirektiivin osalta. Niitä neuvotteluja jatketaan ympäristötyöryhmässä. Juomaveden korkea laatu ja kuluttajien luottamus ovat asioita, jotka meidän täytyy taata. Kun ajatellaan eri juomavesirakenteita, pintavesi tai pohjavesi, Näihin täytyy niin ikään ottaa riittävästi kantaa. Itävallan puheenjohtajavaltio tulee jatkamaan neuvotteluja tässä suhteessa. Itävallan puheenjohtajakaudelle lankeaa myöskin tupakkaa koskevaan puitesopimukseen liittyvä kahdeksas konferenssi, ja me tulemme tässä tiiviisti Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa tekemään yhteistyötä, jotta Genevessä voimme sitten puhua yhdellä äänellä ja toimia yhtenä vahvana EUna. Tämän lisäksi 22. ja 23. marraskuuta pidetään konferenssi, jonka aiheena on äh, elintarvikkeiden arvonlisäketju. En haluaisi tässä nyt kiittää Bulgariaa äh, päätelmistä, vaan myöskin Euroopan parlamenttia päätöslauselmasta transrasvojen osalta. Tämä on hyvin tärkeä palikka äh, jatkosuunnitelmemme ajatellen. Sitten toinen aihe, jota käsittelemme kautemme aikana, on monivuotinen rahoituskehys. Seuraavien kuukausien aikana tullaan käydään keskusteluja monien alakohtaisten asiakirjojen pohjalta nimenomaan neuvostossa sosiaali- ja terveysministerinä tämänhetkinen EUn toimintaohjelma Terveys, että se otettaisiin mukaan Euroopan sosiaalirahasto plussaan, on myönteinen asia. Ja näin voidaan sitten vahvistaa eurooppalaista sosiaalisen oikeuksien pilaria. Samanaikaisesti meidän täytyy myöskin muistaa julkisen terveydenhuollon tilanne Health and All Policies periaatteen pohjalta. Terveyteen liittyvät tekijät ovat Euroopan sosiaalirahasto Plussan ohella mukana myöskin monissa muissa alakohtaisissa asiakirjoissa monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Juuri terveydenhuollon puolella on olemassa vahvaa yhteistyötä perinteisen terveydenhuoltopolitiikan ihmisten jäsenvaltioiden budjettien, talouspolitiikan, työllisyyden ja kilpailupolitiikan osalta. Olen vakuuttunut siitä, että yhtenäistä Eurooppaa saadaan aikaiseksi ainoastaan silloin, jos on olemassa vahva ja näkyvä eurooppalainen terveydenhuolto. Toivon, että tässä voimme laskea myöskin teidän tukenne varaan. No sitten toinen osa, ympäristöohjelma. Minulla on suuri ilo voida esitellä teille neuvoston ympäristöohjelma. EUn ympäristöstandardit ovat nyt jo maailmanlaajuisesti korkeammalla mahdollisella tasolla, ja tämä on tietysti hyvä asia. Tähän on olemassa kaksi syytä. Ensinnäkin korkeat ympäristöstandardit vaikuttavat terveyden suojeluun, kansalaisten elinoloihin ja myöskin ympäristön suojeluun. Samanaikaisesti korkeat ympäristöstandardit saavat aikaiseksi impulseja innovaatioiden osalta, myöskin vihreitä työpaikkoja ja kestävää kasvua saadaan näin aikaiseksi. Trio-ohjelman nimissä haluaisin tässä jatkaa Bulgarian menestyksekästä työtä ja ottaa käsittelyyn myöskin uusia aihepiirejä. Ilmastonsuojelu ja kiertotalous ovat nyt tällä puheenjohtajakaudella painopistealueena niin kuin menneisyydessäkin. Tässä tavoitteena on saada kestävää politiikkaa aikaiseksi Agenda 2030 puitteissa. Ilmastonsuojelussa Pariisin yleissopimuksen solmiminen 2015 oli varmastikin ympäristöpoliittinen virstanpylväs. vaiheessa kaikkien osapuolten nyt seuraavan kuuden kuukauden aikana täytyy voimistaa ponnistelujaan. Itävallan puheenjohtajavaltio haluaa, että EU on tehokkaasti mukana kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa mukana. Puheenjohtajavaltio tulee tästä syystä esittämään neuvoston päätelmät COP24 kokouksesta joulukuusta 2018 Katowicessa. Yhteinen tavoitteemme on COP24 osalta saada vahva puitteisto tulevaan ilmastonhallintaan liittyvään järjestelyyn liittyen. Meidän täytyy saada Katowicissa hyvä tulos aikaiseksi. Meillä täytyy olla korkea kunnianhimon taso, joka on kaikille osapuolille käytettävissä. Ja myöskin kansalliset puitteet täytyy riittävällä tavalla ottaa huomioon. Euroopan parlamentilla on hyvin tärkeä rooli ilmastotavoitteiden edistämisessä kansainvälisellä tasolla – Itävallan puheenjohtajavaltio tulee Katowicen valmisteluissa käymään tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tarkoituksena on edistää terveitä liikkuvuus- ja liikennejärjestelmiä, joiden hiilidioksidipäästöt ovat vähäisiä. Meidän yhteisen tavoitteemme täytyy olla – vahvistaa innovaatioita ja investointeja puhtaiden teknologioiden osalta Euroopassa. Ja tästä syystä meillä on myöskin epävirallinen ympäristö- ja liikennekokous 29.3. lokakuussa kotikaupungissani Grazissa. Ja siellä käsittelemme tätä tärkeää aihetta. Komission ehdotus autojen hiilidioksidipäästöstandardien osalta on meille äärimmäisen tärkeää. Näkemykset neuvostossa ovat eriävät, mutta yhdessä asiassa olemme kuitenkin samaa mieltä. Me haluamme mahdollisimman nopeasti saada sovun aikaiseksi tämän aiheen osalta. Suhtaudumme optimistisesti siihen, että ympäristöneuvostossa 9. lokakuuta saamme yhteisen näkemyksen aikaiseksi. Tämän jälkeen tulemme nopeasti lähtemään kolmikantaneuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteemme on, että sopu saadaan aikaiseksi vuoden loppuun mennessä. Olemme hyvin iloisia siitä, että tämä asiakirja on korkea prioriteetti myöskin Euroopan parlamentille. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, ympäristövaliokunnan jäseniä ja erityisesti Miriam Dallia jo tehdystä työstä. Tällä hetkellä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt EU-tasolla eivät ole säännellyt. Kuitenkin edustavat neljännestä tieliikenteen päästöistä. Ja tämä on nyt on ennustettu, että tämä tulee nousemaan vuoteen 2030 mennessä, jos me emme ryhdy toimenpiteisiin. Nyt on tarkoituksena saavuttaa EUn ilmastotavoitteet ja täytäntöönpanna Pariisin yleissopimus. Me haluamme mahdollisimman nopeasti päästä eteenpäin tässä puheenjohtajavaltio. Myöskin on hyvin kiinnostunut Euroopan parlamentin työstä tässä asiassa. Kun ajatellaan trio-ohjelmaa, Itävalta tulee myöskin jatkamaan työtä kiertotalouden ja muovin osalta. Kun ajatellaan muovia ja mikromuovia, niin Itävalta toimii tässä jo hyvin aktiivisesti ja tulee toimimaan kunnianhimoisen EUn muovistrategian osalta. Nyt on sitouduttu hyvin vahvasti muovin, muoviroskan torjumisen osalta vesistöissä tiettyjen muovituotteiden vaikutukset ympäristöön ja niiden vähentäminen on meille tästä syystä prioriteetti. Kysymykset, jotka tässä tulevat esiin, ovat seuraavat. Miten me voimme vähentää muovi- ja kertakäyttöisten muovituotteiden tuotantoa, koska nämä heitetään käytön jälkeen välittömästi pois. Miten me voimme suojella ympäristöä ja meriämme muovien kielteisiltä vaikutuksilta. Miten me voimme käyttää resurssejamme paremmin ja edistää äh, ympäristöystävällisiä innovaatioita? Keskustelu kertakäyttömuovituoteehdotuksen osalta ovat jo käynnistyneet valmisteluryhmissä. Parlamentin puolelta esittelijä Frederik Ries on jo tähän mennessä tehnyt erinomaista työtä. Me olemme valmiita äh, tämän vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa tästä asiasta. Tarkoituksemme on vuoden loppuun mennessä saada aikaiseksi merkittäviä edistysaskeleita tämän tärkeän aiheen osalta. Nyt sitten toiseen aiheeseen, eli ympäristön ja terveyden suojeluun liittyen pysyviin organisiin haitta-aineisiin, eli poppeihin. Nämä kemikaalit, koska ne ovat hyvin pitkäikäisiä ja myrkyllisiä, ne ovat erittäin haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Itävallan puheenjohtajavaltio toivota tervetulleeksi pitkään odotetun ehdotuksen päivittää EUn POPS-asetus. Tätä päivitystä tarvitaan, jotta EUn velvoitteisiin voidaan sitoutua Tukholman yleissopimuksen mukaisesti. Itävallan puheenjohtajavaltio haluaa tästä syystä mahdollisimman nopeasti käynnistää neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Tavoitteemme on, että tässä asiassa saadaan sopimus aikaiseksi. 2018 loppupuolisko. Meillä on paljon toimenpiteitä liittyen biodiversiteetin suojeluun ja ympäristön suojeluun. Itävallan puheenjohtajavaltio tulee tekemään kaikkensa, jotta EU ja sen jäsenvaltiot ovat tehokkaasti mukana kansainvälisissä, lukuisissa kansainvälisissä tapaamisissa biologisen monimuotoisuuden ja ympäristön suojelun osalta. Puheenjohtajavaltio tulee lokakuussa esittämään neuvoston päätelmät tulevan biologisen monimuotoisuuden liittyvän politiikan osalta vuoden 2020 jälkeen. Näin saadaan vahva mandaatti neuvotteluille COP14, äh, kun ajatellaan yleissopimusta biologisesta monimuotoisuudesta ja tapaamista liittyen näihin kahteen asiakirjaan. Itävallan puheenjohtajavaltio toivottaa tervetulleeksi myöskin komission ehdotuksen LIFE-ohjelmaan päivittämiseksi vuoden 2020 jälkeen. LIFE on ainoa EUn ohjelma, joka tukee ainoastaan ympäristö-, ilmasto- ja luonnonsuojelutavoitteita. 2020 tukikausi, tämänhetkinen tukikausi päättyy puolivälin arvioinnista voimme ottaa oppia. Me tulemme ponnistelemaan sen puolesta, että tuleva LIFE-ohjelma tulee olemaan tehokkaampi. Ja tavoitteemme on, että seuraavan kuuden kuukauden aikana saavutamme mahdollisimman paljon edistystä. Tämä totta kai on riippuvainen monivuotisen rahoituskehykseen liittyvistä neuvotteluista – koska siellä sitten päätetään tulevan LIFE-ohjelman rahoituksesta. valtio tulee käsittelemään myöskin toista aihetta, jos, jonka komissio esitti hiljattain. Kyse on eri ympäristödirektiivien raportointivelvollisuuksien sopeuttamisesta ja näin voimme vähentää hallinnollista taakkaamme. Kaikki osapuolet saavat näin win-win-tilanteen aikaiseksi. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että seuraavien kuukausien aikana saavutamme mahdollisimman suurta edistystä tämän aiheen osalta. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, meillä on erittäin haasteellinen työohjelma edessämme. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tavoitteellisen työn, hyvän vuoropuhelun ja tiiviin yhteistyön kautta voimme saada merkittävää edistystä aikaiseksi. Terveyden ympäristön ja kaikkien EUn kansalaisten terveyden turvaamiseksi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä sydämellisesti tarkkavaisuudestanne ja minulle on nyt suuri ilo kuulla ehdotuksenne ja kysymyksenne ja tulen vastaamaan kysymyksiinne parhaan tietämykseni mukaisesti. Kiitos. Thank you very much, uh, minister. Kiitos arvoisa ministeri tästä puheenvuorosta. Käsittelitte monia aiheita ja osoititte hyvää tietämystä siitä työstä, jota meillä on tällä hetkellä käynnissä. Tavanomaiseen tapaan kuuntelemme ensin koordinaattoreiden tai heidän edustajansa puheenvuorot. Kaksi minuuttia kullekin. Peter Liise, olkaa hyvä. Thank you. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva neuvoston puheenjohtaja. Haluaisin kansanterveyden alueelta ottaa yhden kysymyksen ja ympäristöasian osalta yhden kysymyksen. Ensin teidän ydinalueenne, kansanterveys. Meidän täytyy valitettavasti todeta, että käytännössä joka viikko Euroopassa menetetään ihmishenkiä siksi, että meillä on antibiooteille mikrobeja. Ja on tämä vakava ongelma, jo täytyisi monessa yhteydessä tarttua. Me olemme juuri uudistaneet eläinlääkitysasetusta, mutta minulla on erittäin tärkeää, että myös huolehditaan antibiooteista, joita ihmisten hoitamiseen. Karin Kadenbachin mietinnössä joitakin viikkoja sitten päätimme, että odotamme lainsäädäntöesitystä, jolla pyritään edistämään uusia antibiootteja. Kaikki muu, mitä teemme, ei tule riittämään. Ihmiselämiä tullaan menettämään, jos emme pysty kehittämään uusia antibiootteja. Ja tämä ei onnistu tällä hetkellä siksi, että siihen ei ole mitään houkuttimia. Ja nyt komissio toteaa jatkuvasti, että teemme sitä ja tätä, mutta tämä kuitenkaan ei riitä. Voisitteko te toimia sen puolesta, että me saisimme lainsäädäntöä tällä alueella? Tämä kovastikin yllättäisi meitä myönteistä kaikkea, jos teidän puolelta ne pidetään Eurooppa skeptisenä. Jos te tässä toimisitte niin, että rohkaisitte komissiota, olisimme erittäin iloisia. Vai pystyttekö sanomaan, miten tämä tulee toimimaan ilman lainsäädäntöä? Sitten ympäristöstä. Te puhuitte Pariisin sopimuksesta. Täällä käydään keskustelua, myös jäsenvaltioissa varmasti. Alankomainen puheenjohtaja on ottanut asian kantaa, Hän on todennut, että yli 40 prosenttia on tavoite, joka pitäisi ylittää. Ja myös Elisabeth Köstinger, ja olemme iloisia siitä, että hän on nyt saanut oman pojan. Hän on osaltaan istunut sitä, että uusiutuvien energian alueella pyrimme olemme kohtaneet tavoitteita. Nyt on puhuttu siitä, että tavoitteet pitäisi olla korkeampi kuin 40 prosenttia, mutta valitettavasti muissa osin maailmaa ei käydä tätä keskustelua. Miten Itävalta puheenjohtajana osalta voisi edistää sitä, että vain Eurooppa keskustelisi asiasta ja siitä, että pitäisi ponnisteluja lisätä, vaan että myös muut maat, jotka ovat sitoutuneet erinäisiin asioihin Pariisin sopimuksen yhteydessä, että nekin vahvistaisivat panoksiaan. Thank you very much. Now, uh... Kiitos. Edustaja Dalli, olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille ministeri siitä, että olette vieraanamme. Itävallan puheenjohtajakausi osuu oleellisen tärkeään ajankohtaan. Viimeinen puheenjohtajakausi ennen kuin parlamentin mandaatti päättyy. Niin kuin sanoitte, meillä on nyt edessämme sellaisia aiheita, jotka haluaisitte omalla kaudellanne saada päätökseen? Ympäristöaiheista esimerkiksi. Työ ei tietenkään tule olemaan helppoa, siellä on vaikeita haasteita. Mainitsitte esimerkiksi hiilidioksidipäästöt ajoneuvoista ja lainsäädännön. Siltä osin haluan kiittää puheenjohtajavaltiota sitoutumisestaan siihen, että saisimme asiaa viedyksi eteenpäin. Haluaisin kommentoida terveysohjelmaa. Tehän olette terveysministeri. Olen ymmärtänyt, että puheenjohtajavaltio haluaisi jatkaa Bulgarian jo tekemää työtä, mutta mielestäni meidän tulisi olla tässä aiheessa kunnianhimoisempia. Itävallan puheenjohtajavaltiona tulisi omaksua hyvin vahvat kannat neuvostossa näissä aiheissa. Ja tätä kautta voisimme varmistaa sen, että saamme aikaiseksi eurooppalaista yhteistyötä. Haluamme ehkäistä sellaisia tauteja, joita voidaan rokotuksella estää. Te olette euroskeptisestä puolueesta, mutta haluaisin kuitenkin kuulla, mikä on teidän sitoutumisenne tämän aiheen edistämiseen. Minkälaisen sitoumuksen saamme kuulla teidän puoleltanne silloin, kun kyse on lääkkeistä ja rokotteista? Emme halua, että lainsäädännössä tartuntatautien suhteen syntyy väärinkäsityksiä tai sekannusta. Meillähän on myös VTOn toimintapuitteet, jotka koskevat esimerkiksi tupakkatuoteita. Itävallan olisi pitänyt toukokuusta lähtien toteuttaa täyskieltoa tupakoinnin suhteen, mutta teidän hallituksenne on nyt keskeyttänyt tämän toimenpiteen. poliitikot ja asiantuntijat ovat pitäneet tätä kansanterveysvaarana. Emme halua, että tehdään sellaisia päätöksiä, jotka tupakkateollisuus tai joku muu teollisuuden ala mm, katsoo olevan voittoja. Toivotan teille kaikkea hyvää tulevalle kaudelle. Kiitos. Thank you very much, Madam Dalli. Kiitos edustaja Dalli. Edustaja Pieka. Dziękuję pani szczegółowy Kiitos. Minä haluaisin kiittää teitä teidän e, puheenvuorostanne ja hyvin e, kattavasta esityksestä, mitä tulee näihin mutkekkaisiin asioihin, jotka ovat käsiteltävänä. Teillä olipa kymmenen prioriteettia kansainvälisellä alueella, mikä on erittäin vaikuttavaa. Meidän joudun keskittymään vain muutamaan asiaan. Ensinnäkin e, ehkäisy, ennakoiva toiminta, ja tässä olisi varmastikin syytä harjoittaa enemmän yhteistyötä, mitä tulee nimenomaan äh, rokotesuunnitelmiin. Äh, tässä välttämättä ei ole mitään tasapainoa Euroopan tasolla, ja tästä syystä on tietysti eri ryhmiltä, jotka ovat äh, rokotusvastaisia, että ne ovat saaneet mahdollisuuksia osoittaa aktiivisuutta rokotusten turvassa, mitä tulee sitten lääkinnällisiin laitteisiin. Niiden osalta on huomattavasti enemmän painostusta jäsenvaltioissa, ajatellen Euroopan komission esitystä. Ja juuri tässä mielessä olisin mielelläni kuullut teiltä, mihin suuntaan teidän työnne tulee menee menemään Itävallan puheenjohtajakauden aikaan, siis lääkinnälliset laitteet, tuletko nekin olemaan osa tätä asiaa vai suljetaanko ne tämän ulkopuolelle, siksi että on erilaisia hyvin ristiriitaisia näkemyksiä asioista. Ja sitten jäsenvaltiot. Tuleeko olemaan velvoitteita sille, että syntyy yhteisiä arviointeja siitä, mitä, mikä on vaikutus tai vaikuttavuus, miten tätä tullaan esittämään vai tullaanko tästä tuomaan joustavasti, siis se miten arvioidaan tällaista lääketieteellistä teknologiaa. On, on tärkeää, että otetaan huomioon potilaiden tarpeet, Kokonaisuudessaan on kysymys tietysti jäsenvaltioista, koska tämähän koskettaa jäsenvaltioiden budjettia. Ja sitten vielä lääkkeet lopuksi on puhuttu myös siitä, että mitä tulee tähän mikrobi, antibiootiresistenssiin, ja monista muista kysymyksistä lääkkeet, joita käytetään esimerkiksi harvinaissairauksien hoitoon. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, joihin Euroopan unionissa on puututtu. On olemassa hyvin harvinaisia sairauksia, yksittäisiä tapauksia, joissa syntyy korkeita kustannuksia, ja tämmöistä johtuu sitten myöskin, että potilaat kärsivät sitäkin enemmän. Malde. Allesta, kun ei ole ketään kysymässä. Edustaja Auken, olkaa hyvä. Yeah, thank you. Uh... Kiitos Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Haluaisin nostaa esille kysymyksen, joka liittyy terveyteen ja turvallisuuteen. Kaksi vuotta sitten komissio ehdotti, että lannoitelainsäädäntöä tarkistettaisiin. Ehdotuksen tärkein osa on uusi kadmium-raja-arvo. Viimeisen 30 vuoden aikana olemme päässeet pitkälle. EU on kieltänyt kadmiumin lähestulkoon kaikissa sovelluksissa ja on huomattavalla tavalla vähentänyt ilman saasteita. Nyt edelleenkään ei kuitenkaan säännellä lannoitteita, kadmiumlannoitteita. Kadmium on vaarallinen ihmisten terveydelle ja kuitenkin kadmiumia levitetään kaikille pelloille ja se on saastuttava lannoite ihmiset altistuvat kadmiumille nimenomaan elintarvikkeiden, maataloustuotteiden kaukka ja fosfaattilannoitteet on kadmiumaltistuksen ja saastumisen pääaihe Euroopan maaperässä. Kadmiumille altistuminen ruokavalion kautta aiheuttaa lukuisille eurooppalaisille, mukaan luettuna suurella lapsista altistusta. Meillä on olemassa teknologia, jolla voitaisiin tätä altistusta välttää. Niin kauan kun ei ole mitään velvoitteita juridisesti eh, toimia toisin, niin kukaan ei investoi vaihtoehtoihin. Nyt on ehdotettu, että 20 eh, milligrammaan fosfaattia laskettaisiin tätä raja-arvoa, mutta neuvosto on neuvotteluissa hyväksynyt 60 milligramman raja-arvon. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatketaan vanhaan malliin. Vain 8 prosenttia markkinoista tulisi tämän uuden järjestelyn piiriin ja keskimäärin kadmium-taso maaperässä edelleenkin kasvaisi ja niin se kasvaisi myös elintarvikkeissa. Tätä emme voi hyväksyä. Mikä on teidän näkemyksenne tässä aiheessa? Voimmeko luottaa Itävaltaan puheenjohtajavaltiona, jotta neuvoston kanta muuttuisi niin, että todella otettaisiin kansanterveys- ja ympäristöasiat huomioon, kun kyse on kadmiumista ja lannoitteista? Kiitos. Thank you. Kiitos, edustaja Auken. Sitten edustaja Ek, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rouva neuvoston puheenjohtaja, Ensinnäkin tervetuloa ja kiitos, että meillä on mahdollisuus käydä keskustelua Itävallan kauden tavoitteista hiukan. Nyt aiheesta, josta olen usein puhunut tässä valiokunnassa, ja kolleganikin puhui tästä jo aiemmin, miten antibioottiresistenssi. Arvioin, että 25 000 ihmistä vuosittain kuolee antibioottiresistenssin vuoksi. WHO on ennuste on 10 miljoonaa kuolematapausta vuodessa muutaman vuosikymmenen kuluessa. Lukuhan on järkyttävä, uhreja on enemmän kuin ensimmäisessä maailmansodassa syntyi, ja tämä siis joka vuosi. Euroopan parlamentti varoittaa siitä, että maailmanlaajuisesti lisääntyvä antibioottiresistenssi tulee olemaan yhä suurin muodostuu vähitellen suurimmaksi kolmansyyksi ja, ja myöskin eh, komissiossa Antio Kaitte puhui tällaisesta hiljaisesta tsunamista. Hyödyntäminen niillä alueilla, anteeksi, sitä käytetään eläinten kasvatuksessa suuressa määrin sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa, ja tämä on hyvin vastuutonta väärinkäyttöä. Se, että käytetään massiivisesti ennakoivalla tavalla eh, eläinten kasvatuksessa eh, antibiootteja, on oire siitä, että maataloudessa jotakin on ajautunut hallinnasta. Tämä on seuraa, seurausta huonosta eläinten kasvattamisesta ja siitä, että ole riittävää eläinten suojelua. Kun tämä kaikki on sellaista, mitä enää ei, mistä enää voi olla, voida olla välittämättä, minä haluaisin tietää, miten Itävallan valtio tuleeko se ajamaan neuvostossa parempaa, parempia eläinten kasvatuskäytäntöjä, parempaa eläinten suojelua, ja että se pyrkisi vähentämään sitä, että antibiootteja käytetään ennakoivasti eläinten kasvatuksessa. Tämä on tärkeää ajatellen kuluttajansuojaa, varmuutta ja kansanterveyttä ja edistäisi näitä. Se, että hyödynnetään kasvattavien eläinten hyvinvointia saa aikaan tilanteissa hyötyvät sekä eläimet että ihmiset. Kiitos vastauksesta. Thank you very much. No, Mr. Pedicini. Kiitos, edustaja Pedicini, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa ministeri siitä, että olette paikalla. Haluaisin osoittaa solidarisuutta sen takia, että tämä rokotusten vastaisuus ja Euroopan vastaisuuden leima on lyöty teihinkin. Meihinkin tämä on osoitettu. Me olemme kuitenkin paljon Eurooppa-myönteisempiä kuin moni muu. Tämä pätee siis tänään myös teihin. Haluan esittää teille kysymyksen. Te nimittäin puhuitte tehostetusta yhteistyöstä rokotusten alalla. Me voimme olla samaa mieltä tästä strategiasta. Tarkoitus on päästä siihen, että rokotuskattavuus olisi suurempaa. Toisaalta mm, meillä on aktiiviset suositukset, toisaalta pakollisuus. 15 EUn jäsenvaltioista tällä hetkellä ei käytä pakollisuutta rokotuksessa ja muissa maissa on sellainen lähestymistapa, että tietyt rokotteet ovat pakollisia. Italiassa aiempi hallitus on ryhtynyt toimiin, jotka ovat todella pakottavia toimia. Kysynkin teiltä, mikä on puheenjohtajavaltion aikomus? Ryhdytäänkö kampanjoimaan suositusten puolesta vai onko kyse siitä, että painotetaan pakollisuutta? Minun mielestäni, jos molemmat äh, lähestymistavat ovat mukana, niin silloin ei kannata puhua tehostetusta yhteistyöstä tällä alalla. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos edustaja Kodin. Madame la présidente, merci. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa rouva ministeri. Ennen niin kuin esitän teille kysymyksen, niin haluan onnitella teitä nimityksestänne ja todeta, että olemme tyytyväisiä, kun tänään olette vieraanamme ympäristövaliokunnassa Itävallan puheenjohtajakauden aluksi. Minulla olisi teille kaksi kysymystä. Vuodesta 2015 toimielinten välinen keskustelu eläinten kloonaamisesta maataloudessa on aiheena ollut jumissa ja tähän yhtenä syynä on ollut jäljitettävyys kysymykseen liittyy tärkeitä eettisiä kysymyksiä ja kyse on myös haasteesta Euroopan unionissa, sillä kieltoa tulisi valvoa kaikkien lihatuotteiden suhteen silloin, kun ne tulevat kolmansista maista. Tämä keskustelu tulisi käynnistää uudelleen, jotta vihdoin ja viimein saisimme selkeän kannan EU-asiaan. Onko tämä teidän prioriteettinne puheenjohtajavaltiona? Toinen kysymys liittyy komission ehdotukseen – terveysteknologian arvioista. Artikla 8 ja 22 aiheuttavat todellisia toissijaisuuteen liittyviä ongelmia ja huolestuttavalla tavalla vähentävät jäsenvaltioiden toimintavaraa, kun kyse on valvonnasta ja seurannasta. Mikä on neuvoston kanta tässä aiheessa? Haluan kiittää teitä jo vastauksista ja toivon teille menestystä kaudellanne. Okay, thank you very much, colleagues. This... Kiitos kollegat. Tämä oli siis ensimmäinen kierros ja ministeri saa mahdollisuuden vastata. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia näistä kysymyksistä. Toivottavasti en nyt unohtanut mitään kysymystä ja teen parhaani. Puheenjohtaja, tuossa alussa tekin esititte kysymyksen ja jos sallitte, niin vastaan siihen, mitä tulee tähän terveysohjelmaan ESF Plussaan. Neuvottelut ESF Plussan osalta tulevat olemaan monimutkaiset. ESF e Plussa kattaa monia ohjelmia, muun muassa tämän terveysohjelman. Ja kun ajatellaan terveyttä, terveyden, terveysohjelmaa ja kun siitä nyt ei ole vielä käyty keskustelua, niin en voi tähän vastata, mutta itse olen sitä mieltä, että synergiat ja äh, ne kohdat, jotka menevät yhteen, täytyy käsitellä yhdessä eriäviä neuvotteluja. Ei tässä tulla käymään, koska ne eivät johda tavoitteeseen, mutta terveydenhuollon asiantuntijoita on tarkoitus kuitenkin ottaa mukaan neuvotteluihin. No sitten herra Liisen ja Ekin kysymyksiin. Liise ilmeisesti lähtikin jo täältä liittyen antibiooteille resistentteihin kantoihin. Tämä on maailmanlaajuinen uhka ja komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto totta kai myöskin tunnustavat tämän uhan. Me olemme tyytyväisiä siitä, että olemme päässeet sopuun eh, eläinlääkintäasetuksen kohdalla, koska tässä Tämä sisältää myöskin kohdan antibioottien antamisesta eläimille ja myöskin tässä on kohta liittyen ihmisantibiooteihin ja 2007 äh, on hyväksytty eurooppalainen toimintasuunnitelma antibioottiresistennin torjumiseksi ja 16. marraskuuta me järjestämme sitten symposiumin äh, liittyen eurooppalaiseen antibiootteihin. No sitten Toinen kysymys herra Liiseltä, johon nyt kuitenkin tulen tässä vastaamaan, on kysymys, joka liittyy komission toimintasuunnitelmaan. Olisiko tässä jokin lainsäädäntökehys tarkoituksenmukainen? No, tätä tarkastellaan juuri parhaillaan. Rova Kaadenbach ja Euroopan parlamentti ovat tässä äh, tehneet asiasta mietinnön ja kiitämme siitä. No sitten Pedicinin äh, ja Fatalin esittämän kysymykset. Toivottavasti nyt lausuin nämä oikein. Kyse oli siitä, tuleeko neuvosto ottamaan huomioon Euroopan parlamentin esittämät suositukset. Me olemme tietoisia siitä, että Euroopan parlamentti jakaa monet näkemykset neuvoston kanssa ja tulemme tietysti mielenkiinnolla seuraamaan myöskin muita parlamentin näkemyksiä tässä mietinnössä. No sitten äh, Rova Fataalin toinen kysymys, että mitkä ovat äh, neuvoston tarkoitusperät. Tarkoituksena on saada aikaan rakentavaa vuoropuhelua, jotta voitaisiin ongelmakohdat poistamaan varsinkin sisällön osalta, mutta myöskin vaihtaa parhaita käytänteitä ja jotta saavutetaan nämä tavoitteet, niin eh, tätä tarkastellaan tarkasti. Eh, rokotteet ovat hyvin tehokas tapa edistää terveyttä. No sitten tämä tupakoimattomien suojeluun, no minä kiitän tästä kysymyksestä. Tämä on kansallinen asia, mutta kuitenkin vastaan tähän Itävaltaa tässä on sitoutunut kaikkiin velvoitteisiin, eikä näe tässä mitään kielteisiä vaikutuksia. Ja tässä nyt halutaan kuitenkin EUlle antaa vahva ääni. Edustaja Pieka esitti myöskin rokotuksiin liittyvän kysymykseen. No tässä on varmastikin hyvä mainita, että Euroopan parlamentin huolenaiheet liittyen näihin rokotusvastaisuuksiin, niin tätä me tuemme ja tarkoituksemme on nyt käsitellä tätä asiaa puheenjohtajakauden aikana. Herra Piekan toinen kysymys liittyi asetusehdotukseen liittyen kahdeksan artiklaan, jotta mahdollisimman tehokkaasti voidaan neuvoston työryhmissä tätä tekniseltä puolelta käsitellä ja jotta voidaan käsitellä jäsenvaltioiden esittämiä ongelmakohtia mahdollisimman laajasti, me tulemme tarkastelemaan asetusehdotuksen artiklaa artiklalta. Tähän mennessä sitä ei ole tehty, joten tällä hetkellä ei ole järkevää käsitellä ehdotuksen yksityiskohtia ennen kuin työryhmää on käsitellyt näitä sisältökysymyksiä. Neuvottelut kuitenkin käynnistyvät jo huomenna. No sitten sitten edustaja Aukken liittyen lannoitteisiin. Bulgarian puheenjohtajavaltio on saanut merkittävää edistystä aikaiseksi trilogiissa. Itävalta aikoo jatkaa, pyrkii edistämään tätä. Kun ajatellaan kadmionin raja-arvoja, niin tämä tässä on suuri este vielä, jota saataisiin kattava konsensus neuvoston ja parlamentin välillä aikaiseksi. Ja sitä enemmän me nyt pyrimme saamaan aikaiseksi joustavuutta kummallakin puolella, mitä tulee raaka kysymyksiin jotta ensimmäisessä käsittelyssä tämä saadaan kuitenkin päätökseen. No sitten kloonaus, edustaja Godin parlamentin kanta liittyen komission ehdotuksiin kloonauksen osalta me olemme tietoisia tästä. Tosiasia on se, että mitään merkittävää edistystä neuvottelussa ei ole saatu aikaiseksi tässä kysymyksessä. Syy tälle oli se, että komission valitsemat oikeusperustat neuvoston oikeudellisesta yksiköstä ja valtuuskunnilta olivat sellaisia, että niitä ei muutettu, joten Itävallan puheenjohtajavaltio ei tule tätä ehdotusta ottamaan käsittelyyn. Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, thank you very much. Now we... Hyvä. Kiitoksia. Sitten toinen kysymyskierros käynnistyy. Siinä käsitellään terveyttä ja elintarviketurvallisuutta. Kollegoilla lienee jo kysymykset valmiina. Edustaja Soma, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos. Rouva ministeri, minäkin toivotan teidät tervetulleeksi. Meillä olisi teille kysymys, joka koskee elintarvikkeita. Euroopan komissio on äh, huhtikuussa tehnyt esityksen uudesta perusasetuksesta, jota olemme odottaneetkin jo kuusi vuotta. Ja, jo, ja nyt tämä sitten ennen vaalikauden loppua lähessä, kun nyt parlamentti ja neuvosto ovat aika tilanteessa ja neuvosto puheenjohtajavaltiona on niin sanoakseni nyt äh, saanut tämän hoitaakseen. Eli minun käsitykseni Itävalta itse jäsenvaltiona on jo ottanut kantaa tähän elintarvikkeiden perusasetuksen uudistamiseen. Voisiko te kuvitella, että Itävalta puheenjohtajavaltiona saa aikaan sen, että syntyy yhteinen kanta neuvostossa viimeistään marraskuun loppuun mennessä niin, että me kenties ehtisimme päästä yksimielisyyteen ensimmäisessä käsittelyssä. Muuten tämä asia sitten tulee kaatumaan ennen Euroopan vaaleja. Okay, thank you very much. Kiitos. Edustaja Kapethon, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tästä alustavasta puheenjohtaja ja, ja että on mielenkiintoista, että esitte sopimusta siitä, mitä tulee tähän lääketieteelliseen teknologiaan. Lääketieteelliseen teknologiaan olen tietoinen siitä, että parlamentissa on tiettyä, että tiedetä, että olemassa tiettyä epävarmuutta neuvostossa, mutta on tietysti suuria mahdollisuuksia, joista ajatellaan sitä, mitä, mitä voitaisiin parantaa mahdollisuuksia kansalaisille päästä käyttämään tätä uutta teknologiaa ja lääkkeitä. Ja on tärkeää, että prioriteettina on se, että on laadukas terveydenhuolto, on tärkeää myös yhteistyössä otamme kantaa ja sanan kantaa myöskin neuvostossa. Ja neuvosto Komission rooli on tässä hallinnollinen ja se on tärkeää, että jäsenvaltiossa tehtäisiin työtä tämän esittämisen parlamentissa. Ajatellaan sitä, miten tämä metodologia sitten tultaisiin toteuttamaan, mitä tulee enemmän laadukkuuteen ja tieteellisyyteen. Ja ajatellen kansainvälisten virastojen toimintaa tässä yhteydessä, että voidaan saada aikaan arvioita, voitaisiin tehdä arvioita, jotka voitaisiin tehdä tästä nimenomaan eurooppalaisella tasolla ja tämä olisi hyvin tärkeää ja on tärkeää, että neuvostoliitto olisi toimimaan tässä asiassa. Mitä tulee sitten siihen, onko tämä velvoittavaa vai ei, tämä on hyvin tärkeää kuitenkin, että taataan se, että näin olisi, koska täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia tässä esityksessä on. Ja kiitoksia ja toivon, että pääsemme pikaisesti tässä asiassa eteenpäin teidän puheenjohtajakautenne aikana. Thank you very much. Kiitos. Edustaja Soma, uudelleen. Madame Soma? No, you don't want to ask a Ette halua esittää kysymystä. No nimenne on kuitenkin listalla. While you, while you investigate that... Kun nyt tutkitte tämän asian, voin pyytää jotakin muuta käyttävän puheenvuoron. Fatsailui. Habe das äsken Okei. Okay. En niin, huomannut tätä, anteeksi. Niin, vielä yksi kysymys tähän äh, perusasetukseen. Mitä te ajattelette, roomisteri, siitä, että Euroopan komissio ei nyt näitä noudata näitä itse itsellästämiä sääntöjä siinä, että se tekisi parempaa lainsäädäntöä, että se ei vaadi mitään vaikutusarviota. Ja me nyt aivan umpimähkäisesti työstämme tätä asetusta uudestaan. Ja sitten toinen kysymys, jonka halusin itse asiassa esittää, koskee asetusta siitä, miten kuluttajat saavat tietoa elintarvikkeista. Sehän on vuodelta 2011, mutta ei edelleenkään vielä ole täysin tullut toimeenpannuksi. Ja jäsenvaltiot tulkitsevat sitä niin, että, että ne kehittävät itse omia elintarvikkeiden merkintäjärjestelmiä, ja komissio nyt kaikissa edellisuudessa on hyväksymässä tämän, vaikka se on sääntöjä vastaan, mutta tämä on itse asiassa sisämarkkinoiden kannalta vaarallista, ja haluaisin tietää, voisiko Itävalta kenties kiinnittää huomiota näihin puheenjohtajavaltiona. Minusta se olisi asianmukaista. Thank you very much. Now, uh... Kiitos. Edustaja Kadenbach, olkaa hyvä. Ja herzlich willkommen. Kiitos, rouva ministeri, tähän valiokuntaan. Alustavassa puheenvuorossa sanoitte, että haluaisitte omalta osalta niistä Euroopan yhtenäisyyttä vahvistaa Euroopan unionia ja, ja lisätä aikaan luottamus Euroopan unionia. Kaikki, mitä teidän toiminnastanne voin todeta viime viikolta ja kuukausilta, mutta myös täällä talossa, on tämän vastaista itse asiassa. Kolleganihan puhui jo tästä äh, tupakointia koskevasta lainsäädännöstä Itävallassa, jossa vertaa tätä jonkinlaista eurooppalaisiin odotuksiin, te ette ole mikään hyvä edustaja äh, siinä konferenssissa, jossa puhutaan näistä tupakkatuotteista, ja uskon myös, että tämä välittäjän rooli, sen pitäisi sitä jotenkin soveltaa paremmin hallituksessa, nimittäin Harald Vilimski, joka täällä talossa on ENF-ryhmässä, on ENFn perustavia jäseniä, ja on osa tätä hallitusta, mutta kuitenkin kirjoittaa, että on ensin ympä- ilmastotavoitteita vastaan, samalla myöskin ilmastokokousta vastaan Rova Kystinger, joka myöskin on tässä hallituksessa kirjoittaa, että FPO kiistää suurimmat vasteet meidän me on täysin vastuut ja harjoittaa politiikkaa lastenlastemme kustannuksella. Miten te tässä voitte ottaa tällaisen kannan, joka on muita 27 jäsenvaltiota vastaan, kun teillä ei ole omaa kantaa edes hallituksen sisällä. Ja tämä lista, sitä voidaan jatkaa loputtomiin. Se koskee lähes kaikkia alueita. Tässä valiokunnassa teillä ei näytä olevan mitään ystäviä silloin, kun te sanotte, että meillä ei ole, pitäisi olla mitään omaa terveysohjelmaa, nimittäin se on se, mistä tämä valiokunta on taistellut, että me olemme toimineet sen puolesta, että niin kuin te sanoitte, että me vahvistaisimme yhtenäistä Eurooppaa ja saisimme aikaan näkyvää terveyspolitiikkaa, mutta se on mahdollista silloin, kun meillä on tämä oma, jos tätä, tätä omaa budjettia ei ole muodossa rahoituskehityksessä, silloin ei ole olemassa mikään yhteistä oma terveyspolitiikkaa, ja kaikki se, mitä te teette, itse asiassa on ristiriidassa kaiken kanssa, mitä te puhutte. Kollegat, te tiedätte puheaikasäännöt. Emme anna ylimääräistä aikaa kenellekään. Meidän täytyy pitää kiinni puheajoista. Kiitos. Edustaja Auken. Thank you very much. Kiitos. Kysymykseni liittyy avoimuuteen EUn riskiarvioissa eh, liittyen elintarvikeketjuun. Komissio kertoo, että olemme saaneet paljon edistystä aikaiseksi avoimuudessa, mutta kun perehdymme tähän aiheeseen, niin muuttamalla sitä listaa asioista, joiden tulisi pysyä salassa. Onkin käynyt niin, että viitataan, viitataan vain kaupallisiin intresseihin. Oikeastaan te ette edes mainitse, tai komissio ei edes mainitse sitä, onko kysymyksellä tietty yleinen etu. Tässä rikotaan Orhusin yleissopimusta, muita alan sääntöjä ja toivon, että Itävalta puheenjohtajavaltiona tekee todella kaikkensa ja lopettaa tällaisen. Tässä avoimuus vähenee. Meillä on nyt vähemmän avoimuutta kuin aiemmin. Minä olen ollut vuosikausia politiikassa mukana ja tiedän, että tämä taistelu avoimuuden puolesta jatkuu ikuisesti. Aina on uusia viranomaisia, jotka haluavat entistä vähemmän avoimuutta. Toivon, että perehdytte tähän uuteen luetteloon ja parannatte tilannetta sillä tavalla, että huomioitte terveyden ja turvallisuuden, suuren yleisön edun, ettekä suosi teollisuuden etua. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos, edustaja Buhoi. President, uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä olen vastuussa terveysohjelmasta. On hyvä, että te mainitsitte sen, vaikka se on nyt ESF Plusassa ja nyt sitten budjettia on pienennetty, niin se on hyvä ohjelma ja sitä täytyy tehdä tehokkaammin. No, tutkimus ja tässä on keskitytty näihin matkoihin ja on tarkoituksena selvittää, miten nämä matkat hoidetaan ja mikä on parlamentin rooli tässä ja myöskin jäsenvaltioiden rooli on tärkeä. No sitten hepatiitista haluaisin kysyä ja tässä on nyt pilotti hanke monitoroinnista saada marraskuun alussa ja miten nyt poliittisesti sitten pyritään edistämään täytäntöönpanoa, koska on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ryhtyvät nyt toimenpiteisiin, jos me haluamme eliminoida hepatiitin lähitulevaisuudessa. Paljon kiitoksia. Thank you, Mr. Bushman. Now, Madam Gutteland. Kiitos ja nyt edustaja Jutteland. Tack för Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos rouva ministeri siitä, että olette täällä käymässä meidän valikunnassamme. Olen lukenut teidän ohjelmanne ja kuunnellut tätä esitystä ja on hyvä, että mainitsette sen, että olette jatkaa työtä myös tällaisia pysyviä organisia yhdisteiden osalta, popsen osalta, koska monet niistä voivat olla hormonihäiritsijöitä. Ja tämä on se kysymys, jonka minä haluan esittää, koska EUhan on ottanut käyttöön tieteellisiä eh, kriteerejä liittyen enemmän hormonihäiritsijöihin, ennen kaikkea tulee torjunta-aineisiin, mutta tämä ei riitä. Hormonihäiritsijöitähän on me kaikkialla monissa tuotteissa ja aineissa, muodeissa, muoveissa, jo, pölyssä jopa – ja siksi parlamentti on pyrkinyt ajamaan komissiota eteenpäin sama toimimaan tässä asiassa. Tärkeää että saisimme tällaisen säädökset, jotka olisivat horisontaalisia ja koskisivat kaikkia tuotekategorioita, joissa esiintyy hormonihäiritsijöitä. Sen lisäksi meiltä puuttuu edelleenkin strategia, mitä tulee hormonihäiritsijöihin, huolimatta siitä, että sellaista on luvattu komissiolta. Ja kun kysymme komissiolta asiasta, emme saa kunnollisia vastauksia. Totta kai saa vastauksen kenties, että vastuu on siirtynyt varapuheenjohtaja Kataiselle, mutta tämä ei riitä. Joten nyt haluaisin kuulla teiltä, miten te haluatte toimia puheenjohtajamaana – silloin, kun tästä asiasta on kysymys. Haluan tietää, mitä te teette, jotta saadaan ajettua komissioa toimimaan samalla tavalla kuin me teemme. Thank you. And... Uh, Kiitos. Näin toinen kierros terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta päättyy. Olkaa hyvä ministeri. Thank you for Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kysymys edustaja Sommerilta. Elintarvikelainsäädäntö. Me olemme totta kai tietoisia sitä tarpeesta, että toimimme vastuullisesti ja avoimesti ja että saamme no, nopeasti erilaisia tutkimuksia elintarvikeketjun osalta ja me pyrimme totta kai edistämään tätä neuvostossa mahdollisimman pitkälle. Haluamme saada mandaatin ja me olemme valmiita käymään neuvotteluja parlamentin kanssa puheenjohtajakauden loppuun asti. Ja sitten kysymys, mikä liittyy kuukauteen. Kyllä tavoitteemme on marraskuun loppuun mennessä tehdä tämä. No sitten toinen kysymys edustaja Sommerilta. Työt, mitä tulee yleiseen elintarvikelainsäädäntöön, eli valmistelevat toimet, ne ovat jo käynnistyneet. Ja vaikutusten arvioinnin puute. Totta kai se otetaan komission kanssa puheeksi, mitä tulee kansallisiin merkintäjärjestelmiin. Tällä hetkellä alkuperämerkintä ajatellen perusainesosia on harmonisoitu. Ja näin sitten on päästy merkittävällä tavalla eteenpäin harmonisoinnissa. No sitten Cabezon Ruiz tässä yhteistyön vahvistaminen terveydenhuollon menetelmien arvioinnin osalta. Tässä pyritään kuitenkin ottamaan huomioon äh, rajalliset resurssit ja myöskin ne keskustelut neuvoston neuvoissa, äh, neuvoston äh, työryhmissä ja myöskin terveysministerien kokouksessa tämä on ollut esillä. Me pyrimme rakentavasti asiasta neuvottelemaan vaikka meillä on vain aika vähän aikaa, pyrimme saman aikaan mahdollisimman hyvät, hyvät loput, hyvän lopputuloksen kansalaisten osalta. No sitten edustaja Kaadenpahin kysymys liittyy tupakointiin no, teidän pitää katsoa, mitä, mitkä ovat tavoitteen ja mitä saan aikaiseksi. No, edustaja Auken, me olemme täysin tietoisia siitä, että me tarvitsemme nopeasti vastauksen EUn kansalaisten huolenaiheisiin liittyen avoimuuteen ja luotettaviin tieteellisiin tutkimuksiin ja riskien arviointiin elintarvikeketjussa. Me tulemme panostamaan työtämme neuvostossa siihen, että tämä ehdotus saadaan mahdollisimman nopeasti viety eteenpäin. Edustaja Busoi, kiitoksia kysymyksestänne. Me asetamme prioriteettimme liittyen näihin rokotussuosituksiin ja minulla on tässä ehdotus olemassa. No sitten edustaja Gytteland, puheenjohtajavaltio, mielellään mahdollisimman nopeasti aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa asetuksen uudistamiseksi liittyen näihin popseihin, jotta voidaan EU-lainsäädäntö sopeuttaa Tukholman yleissopimuksen. Tavoitteemme on, että vuoden loppuun mennessä saadaan sopimus aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Komissio aikoo nyt ottaa aineita luettelonsa ja tämä on mielestämme myönteinen asia. Ja tästä on tehty siis päätös, että nämä otetaan sopimus, sopimusliitteeseen mukaan. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Sitten muutama kysymys ympäristö- ja ilmastoasioista. Edustaja Lavi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri siitä, että olette vieraanamme vastaamassa aiheisiin, jotka eivät suoraan liity teidän toimivaltuuksinne. Kiitämme siitä, että korvaatte Elisabeth Kastingerin tässä tilaisuudessa. Minun kysymykseni liittyy veteen. Te mainitsitte, että Itävallan painopisteenä on se, että saadaan vesikysymys päätökseen. Vesi on elintärkeää ja kyse on myös aineesta, jota on rajallisesti käytettävissämme. Veden laatu on aivan oleellisen tärkeä kysymys. Kun eurooppalaisia sääntöjä veden laadusta uusitaan, niin on tiettyjä parametrejä, jotka ovat vulkaanisilla alueilla erityisen tärkeitä. Kyse on esimerkiksi boorin määrästä vedessä. Euroopan unionissa toimitaan varovaisuusperiaatteen pohjalta ja veden laatua on pidetty hyvin tärkeänä ja Borin raja-arvo on ollut todella matala. Itävalta puheenjohtaja valtiona aikooko se ottaa huomioon WHOn veden laatuun liittyvät suositukset vai käyttääkö se edelleenkin tätä varovaisuusperiaatetta niin, että voisimme säilyttää laadukkaan veden niissäkin olosuhteissa, kun vettä on entistä vähemmän käytössämme. Kiitos. Madame Guteland. Kiitos edustaja Guteland, olkaa hyvä. Tack Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan käyttää tilaisuutta esittääkseni kysymyksiä EU-strategiasta biotalouden osalta. Minä tiedän, että haluatte ottaa sen prioriteetiksi puheenjohtajakauden ohjelmassanne. Biotalous on yksi alue, jossa näen suurta potentiaalia, ei suinkaan vähiten yhteydessä metsiimme. Ja me tiedämme, että meillä on tässä paljon yhteistä minun kotimaani Ruotsin ja Itävallan välillä. On paljon sellaista, mitä voidaan tehdä, jolla voidaan korvata fossiilisia aineita, esimerkiksi ympäristöystävälliset muovit, sääst- erilaiset kemikaalit, jotka ovat sellaisia, joita voidaan käyttää ja hyödyntää eri tavoin. Voidaan myöskin edistää eh, erilaisia eh, biopolttoaineita, joissa voidaan saada hyötyä myöskin metsistä, mutta me voimme tukea tätä eh, oikealla tavalla tätä kehitystä. Haluaisin tietää, miten te näette sen, miten voidaan kehittää tätä työtä. On myöskin syytä kysyä, mitä prioriteetteja teillä on ajattelen puolivälin tarkastelu, mitä tulee Euro EUn metsästrategiaan. Ja lopuksi haluaisin myös kysyä asiasta, joka on lähellä minun sydäntäni, joka koskee miten äh, voidaan kestävällä tavalla käyttää torjunta-aineita. Nythän äh, komissio harjoittaa yhteistyötä kansallisen asiantuntijan kanssa, jolla voidaan parantaa harmonisointia EU-maissa tässä asiassa. Tämä on tärkeää myös ajatellen EUn tulevaa äh, maataloutta ja myöskin metsiä. Ajattelen, haluaisin kuulla tästä teidän näkemyksenne. Miten voitaisiin paremmin parantaa tätä toimeenpanoa jäsenvaltioissa? Further question. Mr. Demesmaker. Edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Ja, dank u wel. Eh, welkom, eh, mevrouw de minister. Kiitoksia oikein paljon ja sydämellisesti tervetuloa tänne, arvoisa ministeri, myöskin minun puoleltani. Ja toivotan teille kaikkea hyvää puheenjohtajakauden aikana. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin biologisesta monimuotoisuudesta ja biotaloudesta. Eli biologinen monimuotoisuus ensin. Olen iloinen siitä, että te nyt tässä kehittelee tai tuette jo politiikkaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Ja toivottavasti kunnianhimo nyt kuitenkin on sitten korkeammalla tasolla kuin mitä komissio on ehdottanut, kun ajatellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa tai tulevaa LIFE-ohjelmaa, sillä EUhan painokkaasti pyrkii estämään biologisen monimuotoisuuden rapautumisen. Ja jos me haluamme nyt saavuttaa tämän tavoitteen, me tarvitsemme tarvittavat välineet ja myöskin määrärahat. Ja minä olen huolissani siitä, että komission ehdotukset ovat olleet liian vaatimattomia tähän mennessä. Toivon, että myöskin totesitte näin, kun sanoitte alustuksessanne, että tarvitsemme tehokkaamman, toimivamman LIFE-ohjelman. Toivon, että te olette tässä liittolaisemme niin, että tässä näihin asioihin saadaan lisää määrärahoilla. Niin no sitten kiertotalous. Täällä ehdotukseni hyväksyttiin melkeinpä yksimielisesti ja olen myöskin iloinen siitä, mitä te sanoitte prioriteetteihin liittyen. Mutta sitten sanoitte jotakin todella merkillistä. Totesitte, että meidän täytyy pitää huoli siitä, että äh, poistettava muovia ei äh, tule lisää kiertoon, mutta sehän on kummallista, että tällaista tuotetta tai ainetta, joka on tarkoitus kestää ikuisesti, niin onkin vain kertakäyttöistä ja sitten se aina päätyy ympäristöön. Me tarvitsemme vähemmän mikromuovia, vähemmän kertakäyttömuovia ja toivottavasti tässä voimme tässä laskea teidän varanne myöskin liittolaisena. Edustaja Paulucci, olette viimeisenä listalla. Olkaa hyvä. Signor Ministro, grazie. Arvoisa ministeri, hyvä, että olette paikalla. Tulevina kuukausina meillä on vielä mahdollisuuksia keskustella hieman syvällisemmin näistä kysymyksistä, kun kyse on kertakäyttömuovista. Haluamme ensimmäisessä käsittelyssä vielä ennen vaalikauden loppua sopimuksen aikaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvostonkin tulee ponnistella. Tehän edustatte puheenjohtajavaltiota. Haluamme saada aikaiseksi huomattavaa edistystä vielä vuoden loppuun mennessä. Haluaisin kysyä, voitteko saada aikaiseksi neuvostossa yhteisen kannan kertakäyttömuovista ja minkälaisella aikataululla? Me olemme valmiita marraskuussa käynnistämään käsittelyn. Ja sitten toiseksi, mitkä ovat ne myönteiset pääseikat ja mitkä seikat taas ovat sellaisia, joita mahdollisesti valiokunnassa voitaisiin vielä muuttaa? Kiitos. Thank you very much. Perfect. Anyone else would like... Kiitos. Haluaako joku vielä esittää kysymyksen ennen kuin lista suljetaan? Jollei niin, arvoisa ministeri, saa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ah, Madame Kadenbach, yes. Edustaja Kadenbach, yksi minuutti vain. Bislang versöhnlichen Abschluss auch noch. Niin, Sie haben loppua, nimittäin tehän ilmoititte, että meille edustajien annatte tukea eh, uuden geeniteknologian merkitsemisessä. Haluaisin tietää, miten te ajattelette, mikä voisi olla Itävallan panos seuraavien kuuden kuukauden aikana nimenomaan tässä merkinnässä ja mitä Itävalta tulee tekemään. Great, thank you very much. Kiitoksia. If joku vielä puheenvuoron? Jollei, niin ministeri saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat edustajat, niin, edustaja Lavia tästä juomavesidirektiivistä. Kiitos tästä kysymyksestä, jota henkilökohtaisesti pidän hyvin tärkeänä. Itävalta puheenjohtajana tulee neuvostossa jatkamaan työtä tämän lainsäädäntösyksen osalta ja me tulemme aiempaan työhön – ja keskusteluun 25. kesäkuuta äh, tulemme tukeutumaan ja on tärkeää, että vesi voi olla puhdasta, että ihmiset nauttivat ja että, se, että myöskin kansanterveys ei, että sitä suojellaan nimenomaan saasteiden äh, haitalliselta vaikutukselta, mitä edustaja Kutlan sanoi ja biotaloudesta. Tässä on työtä EU-tasolla käynnissä. Voidaanko tätä voidaan tietysti jatkaa ilman muuta. Mitä, maatalou- mitä tulee metsätalouteen, haluaisin sanoa, että esittäisin kysymys oikeassa valiokunnassa. Tämähän on nyt ympäristövaliokunta, eikö niin? Joten siitä, äh, siitä vastaa toinen valiokunta, ei tämä valiokunta. Mitä tulee sitten edustaja Dimesmakerin kysymykseen – mitä tulee tähän äh, COP14, äh, eli sen on, tämän asian osalta tullaan pitämään lukuisia tilaisuuksia äh, biologista monimuotoisuudesta ja luonnonsuojelusta, ja Itävalta tulee toimimaan sen puolesta, että Itävalta, euro- ja cs tulevat olemaan tehokkaasti mukana kansainvälisissä, tapa, tapa, kansainvälisissä tapaamissa näissä kysymyksissä, ja tulemme tekemään kaikkimme, jotta COP14 osalta tämä sopimus, joka koskee enemmän biologista monimuotoisuutta, ja että ja Eh, eri osapuolten kesken, jotka ovat olleet osallisina tässä pöytäkirjassa. Mm, että saadaan aikaan hyviä tuloksia. Pylimme lokakuussa saman aikaan johtopäiväksi neuvostossa niin, että meillä on voimakas neuvottelukanta, eh, mitä tulee nimenomaan EU-hun ja sen jäsenvaltioihin, että tämä kanta vahvistetaan, että voidaan valmistautua myös strategisen suunnitelman osalta, eh, maailman biologisen monivuotoisuuden strategisen suunnitelman osalta vuoden 2028 jälkeen. Mitä tulee sitten LIFE-ohjelmaan, Teille sanoisin, että neuvosto on jo aloittanut uuden esityksen asiallisen tarkastelun LIFE-ohjelman osalta jaksolle vuoden 2020 jälkeen. Me tulemme tietojen pohjalta, joita saadaan puolivälin tarkastelusta LIFE-ohjelman osalta tähän mennessä työstämään sen, mikä tulisi olemaan tehokas rahoitusväline seuraavalle kaudelle, ajatellen ympäristö, ilmasto ja kestävän energian hankkeet, Itävalta puheenjohtaja tulee tulevana puolivuotena pyrkimään samaan aikaan asetuksen osalta myöskin mahdollisimman hyviä edistysaskelia. Näiltä osin neuvottelut uuden monivuotisen rahoituskehyksen osalta ovat olennaisia, koska niillä on ratkaiseva vaikutus lopulliseen rahoitukseen, mitä tulee tähän uuteen LIFE-ohjelmaan. Sitten kysymys, joka liittyy tähän kertakäyttöisiin muoveihin. Itävalta pitää hyvänä uusia esityksiä uusi esityksiä direktiiviksi, jolla pyritään vähentämään tiettyjen muovituotteiden käytön vähentämistä ja vaikutusta nimenomaan ympäristöön. Ja ajattelen myöskin erilaisia pyyntivälineitä, joissa on muoviosuuksia, että ne, tätä kautta pyritään vähentämään nimenomaan meressä olevan muovijätteen määrää. Ja tähän liittyy myöskin keskeinen tavoite, jossa Eurooppa pyrkii siirtymään kohti kiertotaloutta. Tulemme toimimaan sen puolesta yhteen että pidämme tätä yhtenä prioriteettina puheenjohtajakaudellamme, että nopeasti saadaan hyviä edistysaskelia tässä asiassa ja olemme valmiita Euroopan parlamentin kanssa käsittelemään eri vaihtoehtoja, jotta vuoden loppuun mennessä saadaan aikaan paras mahdollinen tulos. Mitä tulee sitten eri muoviartikkeleiden kategorioihin, eh, siltä osin, missä esitään täyttä kieltoa, neuvosto tulee tutkimaan komission esityksen hyvin tarkkaan ja myöskin äh, tulee ottamaan huomioon tässä seuraavat äh, vaikutusarvioinnit. Mitä tulee sitten edustaja Palutsin kommentti, joka liittyy muoveihin, haluaisin sanoa, kuten aiemmin, että pyrimme etenemään asiasta ripeästi ja toivomme laajaa tukea sitten edustaja Kaldenbachille vielä. Neu- maatalous- ja kalastusasioiden neuvosto heinäkuussa 2015 kävi asiasta keskustelua, mutta ei ole selkeä valitettavasti palannut tähän asiaan. Mitä tulee vakaviin pohdin e- epäilyt, joita jäsenvaltioissa ajatellen sitä, että Euroopan parlamenttikin hylkäsi tehdyn esityksen, ei näytä olevan mahdollisuutta työn jatkamiselle. Tämän ehdotuksen myötä ei ole nyt oikeusvarmuutta eikä ole mahdollisuutta kieltää geneettisesti muutettuja organismeja. Neuvoston oikeusyksikkö totesi tämän. Enemmistö jäsenvaltioista Euroopan parlamentti ovat jo torjuneet tämän ehdotuksen. Sen lisäksi komissio ei ole tehnyt uutta esitystä, joten on lähettävä liikkeelle siitä, että neuvotteluja, neuvotteluja tästä asiasta ei ole mahdollisuuksia menestykseen, joten Itävalta ei tule jatkamaan neuvotteluja tästä ehdotuksesta. Kiitos. Well, thank you very much, minister. A lot of topics, a lot... Kiitos, arvoisa ministeri käsittelimme monia aiheita, meillä on paljon työsarkaa edessämme. Tämä valiokunta todella on päättäväinen ja tekee kovasti työtä, jotta nämä aiheet saataisiin vielä ennen vuoden loppua päätökseen. Varmasti kun etenemme, niin voimme sitten saada tälle terveysalan ohjelmalle enemmän näkyvyyttä oman rahoituksen kautta. Vaikkakin ymmärrän, kuinka te sosiaalisten asioiden ministerinä, terveysministerinä haluatte oma kantanne puolustaa. Kiitos käynnistänne ja menestystä kaudellenne. Kiitos kollegoille osallistumisesta. Uh, colleagues, we have a joint meeting with Dev at half past four. Meillä on kello 16.30 yhteiskokous DEVE-valiokunnan kanssa kestävän kehityksen tavoitteista.